Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie... Arvoisat naiset ja herrat, pyytäisin teitä kaikkia istutumaan. Ich erkläre die am 27. Julistan 27. toukokuuta keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Arvoisat kollegat, ennen kuin siirrymme